Good afternoon everybody. Buon après-midi. No niin, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Hyvä pääministeri. Hyvä puheenjohtaja Linda McAvan. Hyvä Envivaliokunnan puheenjohtaja Pavel Poch. Hyvät kollegat, hyvät ja herrat, minulle on suuri kunnia toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin kestävän kehityksen lähettiläät. Me olemme aina olleet vahvasti sitoutuneita ke- kehitysyhteistyöpolitiikkaan ja ihmisoikeuksien ed- edesauttamiseen kaikilla maailmassa, maailmassa demokratiaan, perusvapaudet, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat olleet meille tärkeitä arvoja. Kuten tiedät, Euroopan unionin motto on moninaisuudessaan yhtenäinen. Tämä motto heijastelee täydellisesti Euroopan unionia ja teidän työtänne kestävän kehityksen lähettiläinen 17 henkilöä eri taustoista viideltä maanosalta. Tänään on tärkeä päivä. Tänä aamuna allekirjoitin muiden toimielinten kanssa uuden kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen. Tämän lähettää viestin muualle maailmalle. Se tarkoittaa, että Eurooppa, Eurooppa on sitoutunut 2030 kestävän kehityksen agendan eteenpäin viemiseen. Haluaisinkin kiittää molempia valiokuntia, Linda McAvanin valiokuntia ja Euroopan parlamentin neuvottelutiimiä sitoutumisestanne ja työstänne. Meidän uusi lähestymistapamme kehitys äh, apupolitiikka perustuu viiteen asiaan ihmisiin, planeettaan, hyvinvointiin, rauhaan ja kumppanuuteen. Kerron näistä nyt lyhyesti. Mitä tulee planeettaan, haluan puhua aivan selvästi. Euroopan unioni on täysin sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tulee menemään eteenpäin Pariisin sopimuksen täytäntöpanossa ja sen kunnioittamisessa oli sitten Yhdysvallat mukana tai ei. Haluan muistuttaa, että pakta sunt servanda sopimuksesta on pidettävä kiinni. Jos meillä on sopimus, niin siitä on pidettävä kiinni. Sitten ihmisistä. Ihminen ja ihmisarvo on palautettava toimintamme ytimeen. Tavoitteenamme pitäisi olla aina kansalaisemme. kansalaisemme. Sitten hyvinvointi. Me tarvitsemme lisää yksityissektorin ja kansalaisyhteiskunnan sitoutumista kehitysyhteistyötyöhön. Saadaan uusia yrittäjiä ja uusia investointeja tätä kautta. Sitten rauhasta on tärkeää vahvistaa linkkiä kehitysyhteispolitiikkaan ja on vältettävä konflikteja. Meillä on kaksi haastetta, koulutus ja nuorisotyöttömyys tai nuorisotyöllisyys. Se on tärkeää niin, että nuoret voivat käyttää potentiaalia ja, potentiaalia ja voidaan ehkäistä globaalia terroria. Meidän on investoitava tästä syystä koulutukseen, koska se on tärkeää sekä ihmisille että talouskasvulle. Olen kiitollinen siitä, että olette täällä kanssamme. Teidän avullamme voimme tehdä 2030 agendasta menestys. Voitte luottaa Euroopan parlamentin täyteen tukeen ja myös Euroopan parlamentin puhemiehen täyteen tukeen. Suuret kiitokset. Ja nyt annan puheenvuoron Norjan pääministerille. Rova Solberg, olkaa hyvä. Uh, president of... Kiitoksia. Hyvä Euroopan parlamentin puhemies, hyvät parlamentaarikot, hyvät suurlähettiläät, hyvät naiset herrat. Kiitoksia puhemies Tajani siitä, että olette isäntänä tässä kokouksessa, jossa käsitellään kestävää kehitystä. Parlamentaarikkojen voimakas sitoutuminen kautta maailman on äärimmäisen tärkeää, kun pyritään pääsemään globaaleihin tavoitteisiin ja halutaan varmistautua siitä, että näihin tavoitteisiin päästään, niin meidän kaikkien poliittisten johtajien täytyy tehdä kaikki voitavamme, jotta näin tapahtuisi te parlamentaarikot olette tilanteessa, jossa te voitte ottaa äh, kantaa myös kansalliseen politiikkaan ja samoin toimia EU-toimielimissä. Se tekee teistä erityisen tärkeitä tässä suhteessa. Hyvä puhemies. Toisen maailmansodan jälkeen rauhan arkkitehtuuri keskittyi YK ympärille ja ryhtyi muotoutumaan. Dag Hammarskjöldin entisen YK pääsihteerin mukaan YKsta ei tehty YKta, jotta se veisi ihmiskunnan taivaaseen, vaan että se pelastaisi ihmiskunnan helvetiltä. Tämä oli sen sukupolven rakentama, joka oli selvinnyt toista maailmansodasta. Vuonna 1951 Euroopan unionin ydin hiili- ja teräsyhteisö luotiin. Perusajatuksena oli varmistaa se, että monikansallisesti hallinnoitaisiin terästä ja hiiltä ja niin, että sota olisi mahdotonta. Sen jälkeen eurooppalainen integraatio on palvellut maanosamme hyvin. Se on vahvistanut rauhaa, demokratiaa ja vaurautta EU:ssa ja muualla. Eli ihmiskunnan pelastaminen helvetiltä on tehtävä, joka ei koskaan pääty. Demokratiaa ja rauhaa täytyy puolustaa joka päivä Euroopassa ja muualla. Yhteistyö YK kanssa ja alueellisten instituutioiden kanssa on yhä tärkeämpää. Meidän yhdistetyssä globaalissa maailmassa meillä on samat haasteet, elämmepä missä hyvänsä. Ilmastonmuutos, maahanmuutto, väkivaltaiset ääriliikkeet ovat kaikki meidän uhkiamme. Hyvä uutiset ovat se, että meillä on poliittinen ohjelma, jonka avulla ponnistuksemme voidaan suunnata nämä kestävän kehityksen tavoitteet, jotka 193 valtiota hyväksyi YK yleiskokouksessa syyskuussa 2015. Ja ne osoittavat meille sen, miten voimme saavuttaa taloudellinen, yhteiskunnallinen, yhteiskunnallinen ja ympäristöasioissa ähm, tasapaino. Näillä tavoitteilla ei ole pelkästään sisältönä avustaminen, vaan kaikki maat, mukaan lukien oma maani, ovat tehneet kansallista työtä päästäkseen näihin tavoitteisiin. Siitä huolimatta myös kehitystukea tarvitaan maan, maailman köyhimmin elävissä maissa ja konfliktialueilla. Meidän tulee erityisesti keskittyä niihin, joissa tilanne on erityisen huono. Emme saa sallia nuorten ja lasten menemään ilman koulutusta, työpaikkaa tai toivoa. Kuten kaikki täällä tiedämme, Maahanmuutto esittää suuria haasteita Euroopalle ja meidän täytyy tasapainottaa ponnistuksemme, kun haluamme valvoa rajoamme ja tasapainottaa se humanitaaristen periaatteiden kanssa. Emme koskaan saa myöskään unohtaa kansainvälisiä velvoitteitamme. Tämän lisäksi Euroopan etujen mukana on käsitellä sitä, miksi niin moni haluaa ryhtyä vaaralliselle matkalle päästäkseen mantereellemme ja miksi he eivät jää synnyinsijoilleen sijoilleen Mehän kaikki tiedämme, osan tähän syystä ei ole toivoa eikä työpaikkoja. Hyvä puhemies. Eurooppa ja maailma tarvitsevat enemmän yhteistyötä, integraatiota, enemmän ylittävää investointeja kaupankäyntiä. Ja meidän ratkaisumme on sellainen politiikka, jossa kello ei kannata taaksepäin. Se ei toimi ei Euroopassa eikä muualla maailmassa. Yhteenvetona siis, hyvä puhemies, minä uskon, että kestävän kehityksen tavoitteet ovat meille kartasto siihen tulevaisuuteen, johon haluamme päästä. Ja ne toimivat niin, että pääsemme köyhyydestä. Jotkut sanovat ehkä, että tässä tavoitellaan liian suuria unelmia, mutta kaikki on mahdollista, jos toimimme yhdessä ja käytämme poliittisia työkalujamme tämän ohjelman työstämiseen. Meidän täytyy täytäntöönpanna näitä tavoitteita. Meidän täytyy toimia. Ja 193 maata on allekirjoittanut tämä tavoitteet. Se merkitsee sitä, että meillä on myös velvoitteet 193 maalle, parlamenttien jäsenille ja muille instituutioille toimia niin, että ne saavutetaan. Václav Havelia siterataakseni Tämä missio ei ole riittävä, vaan siinä täytyy olla halukkuutta toimia. Ei ole riittävää, että katsoo rappuja ylöspäin eikä astu askeltakaan niistä. Eli kehottaisin teitä Euroopan parlamentaarikoina kiinnittämään hallitustenne huomion, toimimaan, astumaan ne askeleet ylöspäin rapuilla sekä Euroopan parlamentissa että kotimaissanne, kaikissa niissä kysymyksissä, jotka vaikuttavat Eurooppaan ja jotka ovat näitä suuria globaaleja asioita, jotka vaikuttavat koko maailmaan. Thank you very much, Mrs. Solberg, for your speech. Kiitoksia puheenvuorostanne. Arvo Solberg, on ilo tehdä teidän kanssanne yhteistyötä tässä asiassa tämän pitkä päivä teille. Täällä on paljon kiinnostavia kokouksia teillä Norjan ja EUn yhteistyötä koskien. Suuret kiitokset erittäin hyvästä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin kanssa. Nyt jätän puheenjohtajan Nuijan hyvin käsiin. Keskustelu tulee johtamaan puheenjohtaja Linda McAvan kehitysasioiden valiokunnasta. Kiitoksia puhemies ja kiitoksia siitä, kun muistutitte, kuinka tärkeitä nämä kestävän kehityksen tavoitteet ovat ja kuinka Tärkeää on, että Euroopan unioni pitää kiinni ilmastositoumuksistaan, vaikka Yhdysvalloissa politiikka onkin muuttunut. Ennen kuin aloitamme paneelikeskustelun, valitettavasti näyttää siltä, että, että kutsuvieramme ovat jääneet jumiin Brysselin liikenteeseen, mutta ennen kuin he saapuvat paikalle, meillä on video, jossa kerrotaan kestävän kehityksen tavoitteista ja osoitetaan, miksi olemme tänään tänne kokoontuneet. Nyt näytämme videon. We can be. We must be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 So colleagues, you saw the message there to tell everybody about... No niin kollegat, tässä viesti, jolla kerrotaan kaikille kestävästä kehityksestä, näytetään ihmisillekin, kuinka voidaan toimia. Kuka tuntee 17 tavoitetta, tätä voidaan testata tuolla ihmisen kesken. Meillä on nyt tässä pieni ongelma. Sanottiin, että kutsujen olisivat paikalla viisi minuuttia pääministerin jälkeen, mutta jotenkin kutsuvieraat ovat nyt tuolla liikenteessä. Te, jotka asutte täällä, tiedätte kyllä, mistä on kysymys. E- effective, yes. That's why the prime minister comes first. <laughs> Poliisi saa tuiston apunsa tai hyötynsä, siksi pääministeri pääsee nopeasti paikalle. On, olemme oikein iloisia siitä, että olette paikalla, mutta eiköhän tämä tästä kohta. So, the Prime Minister very kindly agreed that given, given... Pääministeri ystävällisesti eh, totesi, että hän voisi ottaa kysymyksiä nyt, kun meillä on vähän aikaa. Ehkä minä voisin esittää ensimmäisen kysymyksen. Voisiko kysyä, kuinka teidän maassanne valmistaudutaan eh, kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöpanoa? Kun minä puhun kollegoille kansallisessa hallituksessa tästä asiasta, niin ihmiset ovat ymmärtänyt, että kyseessä on tavoitteet, joihin kehitysmaiden pitäisi pyrkiä, mutta jotenkin ne eivät kosketa meitä. Mutta kyllähän ne, ne koskettavat meitäkin. Euroopan unioni osallistuu heinäkuussa korkean tason konferenssiin ja kertoo, kuinka se te, te, toteuttaa näitä tavoitteita. Voisitteko kertoa, mitä Norja tekee tällä hetkellä asian parissa? We reported to the... Olemme raportoineet YKlle yleiskokoukselle toimistamme Norjassa olemme jakaneet tavoitteet kahteen osaan. Ensinnäkin globaalit maailmanlaajuiset tavoitteet, joiden toteuttamiseen me osallistumme yhteistyössä muiden kanssa, muiden maiden kanssa ulkopolitiikan ja kehityspolitiikan avulla. Näihin tavoitteisiin pyritään. Jotkut niistä ovat erityisen tärkeitä meille. Olemme tehneet hyvin paljon ilmastonmuutoksen vastustamiseksi, metsätalouden edistämiseksi. Lisäksi meillä on ohjelma, joka kautta maksamme rahaa siitä, että pidetään yllä sademetsiä ja useampi maa on mukana tässä. On tehty enemmän työtä valtamerten hyväksi. Meillä on maa, jolla on kuusi kertaa enemmän merialuetta kuin maata. valtameret ovat meille erittäin tärkeä asia. Kalavarjojen hoito, mutta yhtä lailla se, että pidetään valtameret puhtaina – Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita meille kansainvälisellä agendalla. Olemme avanneet kehitysohjelmia, kehittäneet niitä ja pyrkineet tekemään hyvin paljon työtä esimerkiksi tyttöjen koulutuksen parantamiseksi, sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Sekin on meille erittäin hyvä hieno tavoite. Uskon, että voimme tehdä vielä enemmänkin tämän suhteen. Kansallisella tasolla kaikki ministeriöt ovat kukin ottaneet kontolleen neljä kestävän kehityksen tavoitetta. Meillä on ministereitä, jotka vastaavat jatkotoimista ja seurannasta. Meillä on 17 tavoitetta, mutta 169 alatavoitetta. Kukin ministeri on päättänyt, minkä suhteen tekevät työtä, koska emme yksin voi tätä työtä tehdä. Esimerkiksi kun on kyse terveydestä, me olemme hyviä esimerkiksi kun on kyse syntyvyydestä ja naisten ja lasten terveydestä. Mutta mielenterveys ei ole niinkään hyvällä tolalla. Me, meidät on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi, joidenkin tilastojen mukaan todennäköisesti. Tämä tutkimus tehtiin maanantaina sen jälkeen, kun oli hiihton maailmanmestaruuskilpailut niissä yhteyksissä. Norjalaiset ovat yleensä hyvinkin iloisia. Meidät kyllä valittu maailman iloisemmaksi kansaksi, mutta 5000 ihmistä viidestä miljoonasta tekee kuitenkin joka vuosi itsemurhan. Mielenterveys on ongelma. Tiedämme, että nuoret ovat koulupudokkaita. Seitsemänkymmentäviisi prosenttia käy läpi keskiasteen koulutuksen OECDn mukaan. Kuitenkin liian moni tippuu koulutusjärjestelmän ulkopuolelle. Monilla on mielenterveysongelmia tai perhesyitä taustalla. Meidän täytyy tehdä työtä itse näiden tavoitteiden toteuttamiseksi omassa maassamme. kestävän kehityksen tavoitteet tekee kaikista maista kehitysmaita, koska meillä kaikilla on osa-alueita, joiden suhteen ei olla päästy tavoitteisiin. Meidän täytyy tehdä työtä, että alueen tavoitteisiin päästään. Olemme toimineet näin systemaattisesti eri ministeriöiden kautta. Olemme pyrkineet määrittelemään, mitkä ovat niitä osa-alueita, joiden suhteen meidän täytyy vielä parantaa kykyämme päästä tavoitteisiin. Hyvin paljon on myöskin eriarvoisuutta, vaikka olemmekin eriarvoisuuslistalla kolmen parhaan joukossa. Globalisaatio on johtanut siihen, että eriarvoisuus on lisääntynyt ja se lisääntyy, ellei systemaattisesti poliittisesti pistetä kampoihin yhä kasvaalle eriarvoisuudelle. Siksi me tarkastamme koulutusohjelmia, esimerkiksi sitä, kuinka maahanmuuttajat kotoutetaan, koska kotouttaminen on yksi avainkysymyksistä – jonka puute johtaa eriarvoisuuteen. Maahanmuuttajien täytyy saada työpaikka, kohtuullinen tulotaso, mikäli he eivät osaa kieltä eikä heillä ole koulutusta tai eivät pyy kieltä voi ymmärtää, niin työmarkkinoilla on vaikea ottaa heidät töihin. Suurin osa maista tekee juuri tällaista työtä uskoakseni. On the council chamber. Niin, no, jos täällä nyt kyseltäisiin siitä, että miten moni maa näin oikeastaan tekee, niin monissa maissa vaikuttaa siltä, että kyseessä on kehitysyhteistyöhön liittyvä kysymys, mutta ympäristövaliokuntamme vuoden avulla osoitamme, että näin ei ole pelkästään. Ihmiset tietävät Pariisin, Pariisista ja ilmastonmuutoksesta, mutta eivät tiedä aina tästä ohjelmasta. Eli se, mitä Norjasta on saatu kuulla, niin meidän tulisi toimia oikeastaan aika samalla tavalla, mitä me maatia samaa ja komissiolta pyytää sitä, että mihin suuntaan pitäisi mennä. Kysymys ei ole pelkästään ympäristö- ja kehityskysymykset, vaan myös muut. Onko muilla kollegoilla jotain kysyttävää tästä pääministeri Katlin van Bremt? Thank you very much. Let me start by saying... Kiitoksia. Aluksi totesin, että on suuri ilo ja kunnia, että te olette täällä tänään, koska katsomme, että Norja on osa EUta en usko, että teidän kannattaa olla niinkään vaatimaton, koska minä uskon, että Norja on yksi edistyneimpiä maita kaikilla kestävän kehityksen tavoitteiden tasoilla. Tieten, tietenkin on aina parantamisen varaa. Aivan oikein te kerrotte, millä osalla teidän täytyy tehdä vielä työtä. Kun ajatellaan Belgiaa, meillä on hyvin paljon liikenneruuhkia esimerkiksi. Ja minä tunnistin itsekin ne ongelmat, jotka liittyvät mielenterveyteen ja ihmisten hyvinvointiin. Pelkiässä meillä on hyvinvointivaltio ja monen tyyppistä suojaa, eikä niinkään paljon eriarvoisuutta, mutta siitä huolimatta meillä on valtaisia ongelmia, jotka liittyvät ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Hienoa, että kestävän kehityksen tavoitteiden osalta on maksuttu tällainen kokonaisvaltainen ajattelutapa. Voisin kuulla, mikä teidän näkemyksenne on, kun on kyse Euroopan unen hallintopuolen kysymyksistä Linda viittasikin jo tähän. Kuinka voimme varmistaa, että kyse pelkästään hyvistä aikeista, vaan että me myöskin tunnustamme sen, että Euroopan unionissakin täytyy yrittää pistämään näitä tavoitteita täytäntöön. Meillä on menetelmiä ja tapoja hoitaa näitä asioita kuntoon muualla maailmassa, mutta entä sitten Euroopan unioni itse? Tässä on suuri ohjauksen liittyvä kysymys. Envi ja DEVE-valiokunnat käsittelevät asioita, mutta itse asiassa kestävän kehityksen tavoitteet koskevat joka ikistä parlamentin val- valiokuntaa, jokaista, joka ikistä komission pääosastaa, mutta todellista suunnitelmaa ei ole sen osalta, kuinka tämä se hoidettaisiin. Te tulette maasta, jossa on tällainen hallinto- tai kauheusjärjestelmätä kysymyksiä varten, eikä enties välttämättä vielä paras mahdollinen, mutta kuinka teidän näkseen Euroopan unionin puolelta tämä voitaisiin ottaa kuntoon? Pitäisikö olla erityiskomissaari vastaamassa näistä asioista tai jonkinlainen muu rakenne, jonka kautta voitaisiin pistää täytäntöön ja valvoa myöskin näiden tavoitteiden täytäntöönpanoa Euroopan unionissa? Maybe see, does any other colleague have any... Onko muita kollegoita, jotka haluaisivat esittää kysymyksiä tai kommentteja pääministerille? Otetaan tämä sitten. I think one of the challenges of course is that... Yksi haasteista tietenkin koskee sitä, että jotkut näistä tavoitteista ovat Euroopan unionin toimivaltuuksien ulkopuolelle. Katsotaan terveydenhoitoa, koulutusta. Ei ole niin helppoa komissiossa tai parlamentissa, Euroopan parlamentissa näitä suoraan käsitellä, mutta kaikki ne asiat, joita Euroopan unioni tekee ja joissa sillä on valtuuksia, kaikkia niitä vastaan yksi tavoite. Nyt olisi siis katsottava, kuinka saadaan tuloksia siltä osin, kun kestävän kehityksen tavoitteet kuuluvat meidän vastuualueeseemme ympäristö, ja meriyhteisön kalatuspolitiikka. esimerkiksi, kuinka kalatuspolitiikka tähän mm, sopeutetaan, sehän on paranemassa. Tilanne para, parantuu ja on aika paljon parempi kuin 15 vuotta sitten. Silloin tilanne oli aika heikko, mutta olemme saaneet yhteistyötä aikaan. Mutta kaikki nämä kysymykset voidaan esittää kun esimerkiksi torjutaan terrorismia, niin katsotaanko sitä myös osallistavien yhteiskuntien vinkkelistä, kuinka tässä toimitaan. Toki tällaista kottoperäistä terrorismia on erilaista. Jotkut palaavat muualta, tuntevat olevansa erillään yhteiskunnassa. Norjassa jotkut vierastaistelijat ähm, omaavat taustan, äh, jossa näkyy, että he ovat olleet nuorisorikollisuusryhmissä ja heillä on ollut ongelmia monilla aloilla, joten voitaisiin parantaa osallistavaa politiikkaa kaiken tämän osalta. Sitten katsotaan, mitkä kestävän kehityksen tavoitteet vastaavat äh, mitäkin toimintapolitiikkaa. Ha- haasteet koskevat tätä tällaista siilotyyppistä politiikkaa, jota meillä hallinnossa e- on. Ei voida ottaa sieltä yhtä ongelmaa ja, ja miettiä, että kunhan tämä saadaan kuntoon, niin muilla ei ole väliä, vaan kaikki liittyy kaikkeen. Nuorisotyöllisyys, Euroopan kilpailukyky, kaikki tämä kuluu kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kunnon työ, toivo tulevalle sukupolville, kaikki nämä kuuluvat eh, SDG kilpailukykypolitiikkaan liittyy pätevyydet, työpaikat, nuorisotyöllisyys, kaikki nämä ovat haasteita myös Norjassa. Eri aloilla näkyvät nämä tavoitteet. Ei varmaankaan Euroopan unioni voi kuitenkaan 17 tavoitteeseen vastata, mutta yhteen tärkeään numero 16 se voi. Se koskee hyvää hallinnointia, se koskee avoimuutta, se koskee kansalaisyhteiskunnan kunnioittamista, joka on nyt monissa maissa joutunut paineen alaiseksi. Tämä tavoite koskee myös korruptiota ja meidän on sanottava suoraan, että kyllä meillä on riittävästi resursseja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi, jos pystymme torjumaan korruptiota ja järjestäytymistä rikollisuutta. Joten jos vain katsotaan tarkkaan, niin kyllä vinkkeliä löytyy kaikkiin näihin asioihin. Caught in traffic, unfortunately. Valitettavasti vieramme ovat edelleen liikenteessä. Miriam Dali, ole hyvä. Anteeksi vain, nyt joudutkin oikein kunnon prässiin tässä. Dali. Um, Prime Minister Solberg, thanks for being here. Kiitoksia, hyvä pääministeri, siitä, että tulitte paikalle. Oli kyllä ihan myönteistä saada kuulla. Puheenvuorossa mainittiin myös mielenterveys Sanon tämä siitä syystä, että hyvin usein valitettavasti on sellainen vaikutelma, ettei se ole mikään poliittinen prioriteetti useassakaan jäsenvaltiossa eikä useassa maassa. Sanoitte, että Norjassa 500 itsemurhaa 5 miljoonan väestöstä. Sanoisin, että se on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä kyllähän mielenterveyskysymykset ovat paljon pidemmälle meneviä kuin itsemurhat. Minusta oli hyvä, että yhdistitte mielenterveyden tyttöjen koulutukseen ja maahanmuuttoon. Tässä on mielestäni hyvin voimakas yhteys, jota ei ole riittävän vakavasti tarkasteltu. Millä tavalla priorisoitte mielenterveyttä omassa maassani, jotta varmistaudutte siitä, että se on todellinen prioriteetti silloin, kun puhutaan terveyspolitiikasta – ja millä tavalla yhdistetään se tähän maahanmuuttokysymykseen ja koulutukseen ja millä tavalla luotte politiikkaa tässä suhteessa. Ja toinen kohta, kun puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista, niin ehdottomasti ilmastotoimet ja ilmastonmuutoksiin pureutuminen. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä olette viimeaikaista kehityskulusta suhteessa Yhdysvaltoihin ja Pariisin sopimukseen – ja myös siihen, että tarkastellaan ympäristöpolitiikkaa Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Miten kovasti uskotte, että, että esimerkiksi päästökauppajärjestelyt, taakajako ja niin poispäin toimivat hyvin? Vastaavatko ne haasteisiin, joita niille on asetettu? Vastaavatko ne Pariisin sopimuksen tavoitteisiin, johon on sitoutunut muiden maiden mukana? Kiitos. I think, um... Aloittaisin mielenterveydestä. Se on minun hallitukseni prioriteettien joukossa. Mielenterveys, ja päihteiden käyttö. Monethan käyttävät huumeita ja liian paljon alkoholia. Tämä, nämä kaikki liittyy, liittyvät toisiinsa. Olemme sanoneet, että kaikilla sairaaloilla täytyy olla kaikki lääkärisairaan pitäisi satsata näiden hoitoon yhtä paljon enemmän kuin kaikkeen muuhunkin, kun on kyse sairaalahoidosta. Sairaanhoito on Norjan hallituksen kontolla. Me pystymme vaikuttamaan ja antamaan kannustimia tämän osalta. Olemme juuri ilmoittaneet, että tulemme mittaamaan sairaaloiden toimia sen perusteella, miten he voivat, miten he voivat osoittaa, että he ovat lisänneet menojaan, jotka annetaan tälle puolelle, mielenterveystyölle ja päihdehuollolle suhteessa perinteiseen terveydenhoitoon? Kuinka suuri osa annetaan mielenterveyden ja päihteiden käytön vastaiseen työhön? Ja monet sairaat ovat ottaneet tämän asian nyt kontolleen ja prioriteeteikseen. Teemme yhteistyötä kunnallistason kanssa Tämä on hieman hankalaa, koska eri jäsenvaltioissa asentoidut eri tavalla, koska kunnat ovat osin riippumattomia sen osalta, kuinka ne tekevät tehtävänsä. Meillä on kuitenkin toimintasuunnitelma, joka liittyy huumausaineisiin ja asuntotuotantoon, kuinka ihmiset, jotka ovat olleet kuntoutuksessa pitkän sairaalakson jälkeen, kuinka kunnat pystyvät huolehtimaan heistä. Kunnilla on annettu lisää varoja, jotta nämä ihmiset saadaan takaisin kuntoutukseen ja työelämään, ja heille tarjotaan asunto. Tämä on erittäin tärkeä kun halutaan varmistaa, että he eivät uudelleen retkahda käyttämään huumeita tai kun halutaan varmistaa, että heidän mielenterveysongelmansa eivät vain pahene. Parlamentissa Olemme saaneet tukea muiltakin puolueilta. Olemme tehneet toimintasuunnitelmaa myöskin nuorten työllisyyden parantamiseksi. Nuorisotyöttömyys on ollut kasvussa. Meillä on erityinen toimintasuunnitelma ja erityisiä välineitä, joiden kautta tätä työtä tehdään. Olemme lisänneet esimerkiksi koulujen terveydenhoitopalveluita ja kouluterveydenhoitajia on määrältään lisätty. He voivat antaa tukea oppilaalle ja myöskin mielenterveyspalveluita on lisätty kunnallistasolla. Ne ovat käytännön toimia, joihin täytyy ryhtyä. Uskon, että muissakin maissa on sama tilanne kuin meillä. Se sairaus, joka eniten on kasvussa, on ne sairaudet, jotka eniten kasvussa ovat mielenterveyteen liittyvät sairaukset. Ja Hyvin monet ihmiset tarvitsevat mielenterveyspuolen apua. Mikäli apua annetaan riittävän varhaisessa vaiheessa, silloin tilanne vain kärjestyy myöhemmin. Voisi sanoa, että tämä johtuu siitä, että elämme nyt vaikeimpia aikoja kuin aiemmin, taikka sitten yhteiskunta on muuttunut. Nyt on vaikea löytää mielekkyyttä elämäänsä, mikäli joka pääsee elämässä on jatkuvasti ongelmia ja ihminen menettää työpaikkansa. Silloin kaikki nämä ongelmat moninkertaistuvat. Joku saattaa sanoa, että nyt ei ole riittävästi painotettu tätä puolta, koska ihmiset pyytävät yhä enemmän palveluita, koska eivät enää itse pärjää. Tämä on nykyajan vitsaus, jota vasta meidän täytyy työskennellä. Toinen seikka, ilmastonmuutos. Minä vahvasti puolustan Pariisin sopimusta. Meidän täytyy jatkossakin tehdä työtä sen pohjalta – Yhdysvallat on päättänyt, niin kuin se on päättänyt, mutta muut pitävät kiinni sopimuksesta. Kuinka paljon Yhdysvallat saadaankaan kehitystä aikaan ilman johtajaa, johtajuutta? Tämä saattaa olla jopa hämmästyttävä. Liike-elämä, osavaltiot ja muuta tuottavat nyt vähän päästöjä kuin aiemmin, ja uskon, että tämä kehitys jatkuu kaikista huolimatta. Teemme yhteistyötä EUn kanssa. Leikataksemme 40 prosenttia omia päästöjämme on tärkeää, että päästökauppajärjestelmä vahvistuu, vähemmän ilmaisia kiintiöitä. Ja mikä halutaan, että päästökauppajärjestelmä toimii, silloin täytyy tehokkaasti tiukentaa säännöksiä. Parlamenttikin on todennut, että tämä on erittäin tärkeä asia. Mitä tulee muuhun kuin päästökauppa-alaan? Olemme tehneet erilaisia raskempia. Uskomme, että pääsemme 40 prosenttiin päästörajoituksissa. Julkinen liikenne on yksi ala, jolla toimitaan. Meillä on muitakin aloita kuin niitä, jotka kuuluvat päästökaupan alaisuuteen. Meillä on vesivoimaa esimerkiksi, jolla tuotetaan sähköä ja liikennepuolellakin toimitaan ja myöskin maatalouspuolella. Tiedämme kaikki, että maatalouspuolella on erittäin vaikea tehdä mitään paljakaan, koska ihmiset täytyy syödä Ihmiset syövät tämän liian paljon lihaa. Pyrimme te- voimme tietenkin pyrkiä vähentämään lihansyöntiä, mutta poliitikkoina meidän on vaikea mennä osoittamaan sormella ihmisiä ja sanoa, että teidän pitäisi syödä jotakin muuta. Me pyrimme vähentämään päästöjä liikenteen puolelta lähinnä. Solvei Electrical on tästä yksi esimerkki. Sähköautoja verotetaan paljon kevyemmällä kädellä kuin muita ajoneuvoja. Erilaisia verotuskannustamia voidaan esimerkiksi käyttää, mikä halutaan muuta ihmisten käyttäytymistä. Mutta meidän kaikkien on vaikeaa vähentää 40 prosenttia päästöjä muilta aloilta kuin niiltä, jotka kuuluvat päästökaupan piiriin. Uskon, että me voimme kyllä päästä niihin velvoitteisiin, jotka on annettu jonka, jotka olen antanut vuoden 2030 osalta, ne toimivat paljon nopeammin ja paremmin kuin mitä itsekään kuvittelimme. Kiitos paljon. Heidi Hautala. Yeah, thank you very much and uh, I'm very... Heidi Hautala, kiitoksia. Oikein mukava nähdä pohjoismainen pääministeri tällä Mä Haluaisin kysyä teiltä kehitysyhteistyöstä. Mä kovasti ihailut Norjan kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Se on kovin strategista ja ennen kaikkea investoitte paljon rahaa siihen. Mitä siis ehdottaisitte sen suhteen, millä tavalla kehitysyhteistyön tulisi tarkastella kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa? Ja minun näkemykseni, jos voin sen ilmaista, aika hälyttävä tapa yhdistää kehitysapu maahanmuuttovirtojen suitsemisen Euroopassa ja sen liittyminen jälleen taas sotilaisen kapasiteettiin kehitysmaissa. Niin, nämähän tulivat esille, kun keskustelimme tästä konsensuksesta. Näistä tuli tärkeitä teemoja. Parlamentilla halusimme varmistaa sen, että, että hoidamme köyhyyttä kentällä. Nämä ovat vaikeita, vaikeita asioita. Difficult issues and, uh... Vaikeita asioita. Ja minusta on tärkeää muistaa, että joillain aloilla, jos ei saada turvallisuustilannetta hallintaan, niin silloin apua ei saadakaan myös kaikkein haavoittuvimmille ja köyhimmille. Näen, että tässä jotkut turvallisuuskysymyksetkin tulevat kehitysyhteistyössä esille. Muussa tapauksessa apu ei mene perille niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Ja nimenomaan kaikkein näitä haavoittuvampia pitäisi katsoa. Älkää jättä ketään taakse niin Siitä täytyy varmistautua. Ja mielestäni kehitystuki koskaan voi tulla ulkopuolelta, minusta se tulee maan sisältä. Se tulee maan johtamasta politiikasta, jonka avulla halutaan varmistautua siitä, että kehitystä saada aikaiseksi. Ainoa mitä voimme tehdä on auttaa. Varmistaa se, että jos tuetaan sellaisia järjestelmiä ja poliitikkoja, joilla on sellainen kehitysagenda, johon uskomme, niin sitä voidaan tukea. Tai voidaan helpottaa köyhyyttä ähm, hätätilanteessa. Me voidaan rakentaa kansalaisten luottamusta, luottamusta koulutukseen. Koulutus on äärimmäisen tärkeää. Riippumatta järjestelmästä, jos ihmisiä koulutetaan, niin silloin nämä ihmiset kykenevät itse tekemään muutokset. Meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että kehitysavulla autetaan myös sellaisia järjestelmiä, jotka eivät ole ollenkaan kehityshakuisia. Ne käyttävät rahaa korruptoidakseen järjestelmää, jota valvovat. Tässä on aina tällainen näkökulma. Rinnakkaispuheenjohtajana, joka tänään ei tule tänne, joka on Ghana'n presidentti, hän sanoi aiemmassa puheenvuorossaan tänään, että tavoitteena on olla tukiriippumaton. Se on hänen tavoitteensa presidenttinä ja minusta se on oikein hyvä lähtökohta. Sillä on paljon voimavaroja, paljon maita. Jos tilanne on avoin, kyetään toimimaan taloudellista korruptiota vastaan, niin silloin on paljon sellaisia resursseja, jotka voidaan saada liikkeelle. Minusta on siksi tärkeää rakentaa toimielimiä. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat holistinen lähestymistapa. Ja nyt kestävän kehityksen ystäväni tulevat paikalle. Heillä saattaa olla näkemys asiasta, mutta minun uskoakseni kehitysapu on mahdollista, mutta se toimii kehityksen nimissä vain siinä tapauksessa, jos on sellainen hallitus ja sellainen järjestelmä, jolla on myös kehityspolitiikka, johon voidaan uskoa. Silloin voidaan investoida terveydenhoitoon ja koulutukseen, silloin investoidaan ihmisiin. Mutta tuota kehitystä ei voi hallinnoida, jos ei tällaista järjestelmää taustalla ole. Kiitos. Prime Minister, can I say that you have um, given us... No niin, pääministeri, suuret kiitokset näistä vastauksista. Niin viihdytin teitä sillä aikaa, kun tulitte paikalle. Saimme tässä oikein hyviä kommentteja siitä, miksi teidät on valittu kestävän kehityksen lähettiläiden toiseksi puheenjohtajaksi. Haluaisin kiittää pääministeriä näistä vastauksista. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around Brussels. I think they have been... No niin, teiltä. Nyt hetki meni tässä perille pääsemisessä. Me olemme oikein iloisia siitä, että olette nyt paikalla juuri ennen kuin tulitte paikalle. Puhuimme täällä kestävän kehityksen tavoitteista ja näimme Richard Curtisin äh, videon tästä aiheesta ja puhuimme siitä, kuinka tänä aamuna Euroopan kehitys, äh, kehityksen päivillä allekirjoitettiin äh, kehityspolitiikkaa koskeva uusi eurooppalainen konsensus. Ja näin saadaan uutta lainsäädäntöä ja yhteistyön puitteistoa tältä alalta ja olemme iitoisia tästä. Uskon, että kehitys, kestävän kehityksen tavoitteet ovat sitäkin päivä nyt, kun näemme, kuinka monenlaisia haasteita meillä on. Olin Kööpenhaminassa ja olin niin pettynyt. Sitten tuli Pariisi ja nyt näemme, että Yhdysvaltojen presidentti on sitä vettäytynyt. Mutta kuulimme jo täällä juuri Norjankin että kuinka Eurooppa pysyy tässä Pariisin sopimuksessa ja jatkamme näiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja tulemme todella pitämään kiinni siitä, mitä olemme luvanneet. Pitämättä puheita aloitamme nyt ensimmäisen paneelikeskustelun, jos professori Saksa on nyt valmiina ja voin vetää vähän henkeä, niin olen voin sanoa että todella, että olen hyvin tyytyväinen siitä, että olette täällä paikalla. Monet tuntevatkin hänet. Hän on Kolumbian yliopiston kestävän kehityksen keskuksen johtaja. Hän on ollut parlamentissa aikaisemminkin. Monet on, ovat hänet tavanneet eri yhteyksissä. Ja nyt odotamme, mitä teillä on sanottavaa. Olkaa hyvä. It's always a <clears throat> great pleasure and honor to uh, be with you. Kiitos. On aina ilo ja kunnia olla paikalla keskustelen kanssa ja voitte kutsua minut ihan milloin tahansa vieraksenne. Kestävän kehityksen ohjelma on tärkeä. Yhdysvallat tulee nyt hieman menemään jäähylle tässä asiassa, koska meillä on ennenkulmaton poliittinen tilanne meneillään. Voitte uskoa, että Atlantin toisella puolella me teemme kaikkemme, jotta poliittinen tilanne paranee tilanne on tällä hetkellä kestämätön, niin me voi sitä hyväksyä. Teemme parhaamme. Tällä välin maailman täytyy liikkua eteenpäin. Euroopalla on erittäin merkittävä rooli kestävän kehityksen kannalta. Kun tarkastelemme sitä tilannetta, missä maat ovat kestävän kehityksen suhteen, Eurooppa on päässyt kaikkein pisimmälle monillakin tapaa. Tämä koko ohjelma, agenda edustaa eurooppalaisia arvoja. Eurooppa on juuri se alue, jolla hyvin pitkään on jo keskitytty kolmeen tavoitteeseen, taloudelliseen vauruuteen, sosiaaliseen osallisuuteen ja ympäristön kannalta kestävään kehitykseen. Euroopassa on kuitenkin joitakin erittäin merkittäviä haasteita, joihin täytyy tarttua. Euroopan rooli muualla maailmassa on äärimmäisen tärkeä näidenkin osalta. Muutama sananen näistä haasteellisista seikoista. Euroopassa kaikkein tärkein merkittävin haaste niiden lisäksi, joiden kanssa te painiskelette joka ikinen päivä, kun te hoidatte taloutta ja eri maata etenevät eri nopeutta eri asioissa, niin kaikkiin suurin, kaiken kattaviin ongelma, tavoite tai haaste on energiajärjestelmien muuttaminen Ilmastonmuutoksessa on juuri kyse siitä, pyritään vähähiilisempään tuotantoon. Ei riitä, että on tavoitteita. Tarvitaan myöskin suunnitelma. Ei riitä, että on 28 kansallista suunnitelmaa. Te tarvitsette yhden eurooppalaisen suunnitelman. Te tarvitsette verkoston. Teidän täytyy päästä tilanteeseen, jossa uusiutuva energia voidaan siirtää yhdestä osasta Eurooppaa toiseen osaan tuuli- ja aurinkoenergiaa täytyy voida käyttää pois Euroopankin sähköistämiseen. Tänä päivänä ei ole sellaista sähköverkkoa, joka voisi siirtää uusiutuvan energiaa kaikkialle Eurooppaan. Perinteisesti Euroopan energiapolitiikka on ollut sellaista, että konsensukseen täytyy pyrkiä 28 kanssa, ja taustalla on 28 erilaista kansallista politiikkaa, energiapolitiikkaa. Tiedän, että tämä on rankkaa kuultavaa, mutta tarvitsette Euroopan laajuisen suunnitelman niin kuin Yhdysvallatkin tarvitsee politiikkaa yhdistetään kolme kansallista verkkoa yhdeksi verkoksi. Mikäli poliittinen tilanne ei olisi niin pähkähullu kuin se on, me puhuisimme siitä, kuinka Dakotan osavaltiosta saataisiin tulivoimaa itärannikolle esimerkiksi, tai kuinka aurinkovoimaa voitaisiin siirtää lounaisosasta maata muualle maahan kuinka Kanadan vesivoima voidaan yhdistää Yhdysvaltain koillisosan energiaverkkoon. Kyse on paljon laajemmasta kysymyksestä, ei vain 50 osavaltiosta, vaan kokonaisvaltaisesta strategiasta, jonka täytyy olla koko mantereen kattava strategia. Tämä minä sanoisin teillekin neuvona. Laatikaa Euroopan laatuinen, teknisesti sofistikoitunut suunnitelma ja varmistakaa, että sähkö voidaan siirtää paikasta toiseen, niin että uusiutuva energia voidaan siirtää muualle. Jotkut maat vastustavat ydinvoimaa, jotkut kannattavat ydinvoimaa. Mikä olisi verkosto, joka kattaisi koko Euroopan luotettava, kestävä, häiriöitä sietävä, halpa, huop, huokea, vähän hiilidioksidia tuottava verkosto, niin 2030 on yksi tavoite 2050 vuonna. Kaikki pääsemme paljon pidemmälle. Tai sitten emme, mikäli emme teistä, niin olemme lupautuneet, että Tämä nähdäkseni on Euroopan suurin haaste, kun on kyse kestävän kehityksen tavoitteista. Toinen tärkeä tähän liittyvä haaste on se, kuinka biologista monimuotoisuutta, maankäyttöä ja välimeren kriisiä hallinnoidaan. Väli, kriisi välimerellä on erittäin vakava. Kestävän kehityksen tavoitteet 14-15 ovat kyseessä. Minä katson, että Eurooppa on upea, kukoistava maanosa, vaikka se tällä hetkellä ei voikaan niin kovin hyvin. Se on erittäin tärkeä maanosa. Se on kaikkein lähimpänä näitä tavoitteita. Ympäristön haasteiden yhdistäminen kunnolla, käytännön toimissa, siihen mitä tehdään joka päivä, täytyy hoitaa kuntoon. Näin te teettekin, mutta ei vielä hetkellä systemaattisesti joka päivä. Te olette maailmassa johtajan roolissa, mutta vielä ei ole politiikka olisi riittävän eurooppalaista luonteeltaan. Tämä oli minun tärkein suositukseni. Mitä tulee sitten Euroopan roolin muualla maailmassa? Euroopan roolin pitäisi olla paljon painavampi ja näkyvämpi kuin mitä toistaiseksi on ollut. Maailman toisen, toisen maailmansodan jälkeinen järjestelmä on kadonnut. Nyt eletään uutta aikakautta Meillä on meneillään poliittinen sota Yhdysvaltain puolella. Atlantin yrittävä sota ei loppui, mutta nyt meillä on täysin mielipuolinen tilanne sota meneillään omassa maassamme. Eurooppako voisi toimia ilman ulkopolitiikkaa ja että Eurooppa on sama asia kuin NATO. Eurooppa tarvitsee vahvaa poliittista näkemystä. Viimeisten 15 vuoden aikana on jätettävä puoli huomioon, että Teidän pakolaisenne ovat myöskin meidän asiamme. Teille tuli pakolaisia siksi, että Yhdysvallat meni Afganistaniin, Yhdysvallat meni Irakkiin, Yhdysvallat kävi säännöstä sotaa yhdessä saudi kanssa Syyriassa, yhdistyneet kuningaskunta, yhteiskuningaskunta ja Yhdysvallat menivät muihinkin maihin ja ottivat näitä kriisejä ja ottivat pakolaisia. Juuri nämä Yhdysvaltain toimet ovat aiheuttaneet epävakautta ja tuoneet pakolaisia, jotka tuovat e- epävakautta. Euroopan nyt Yhdysvallat tuntuu haluavan mennä sotaan Iranin kanssa. Hei, haloo, älkää pilailko, älkää naurattako. Eikö meillä ole riittävästi twiittejä joka päivä muutenkin? Täytyykö tällaista enää twiitata? Trumpi hakee sotaa, joka on täysin irrationaalinen, täysin järkyttävän vaarallinen. Euroopan tehtävä on sanoa, että ei, hyvä mies, lopeta Nähdäkseni se on se rooli, joka Euroopalla pitäisi olla maailman suurimpana yhtenäisenä markkinana ja rauhanomaisen kestävän kehityksen edistäjänä. Euroopan ääni täytyy saada kuuluviin paljon voimakkaammin ja johdonmukaisemmalla tavalla, ei pelkästään Natossa, vaan muutenkin Atlantin toisella puolella. Atlantin toisella puolella riehuu henkilö, joka on täysin ennalta arvaamaton, eikä hän yhtään piittaa tämän tyyppistä kysymystä, ei yhtään. Eurooppa on käsitteellisesti, emotionaalisesti ja myöskin kun ajatellaan arvopohjaa, luontainen maailman johtaja. Siellä täytyy olla paljon vahvempi ja itsenäisempi ääni. Mitä tämä sitä tarkoittaa käytännössä? Kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat mahdollisuuden ratkaista ongelmia. Kyse on palapelistä. On, on esimerkiksi tavoite, joka on tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta – Esimerkiksi kestävän kehityksen tavoite neljä on tärkeä tavoite. Universaali keskitason koulutus kaikille. Miksi tämä on niin tärkeää? Siksi, että 1,3 miljardia ihmistä, 1,2 miljardia ihmistä on Afrikassa tällä hetkellä. Afrikan väestö tulee menemään neljän, neljän miljardiin vielä, mikäli nykykehitys jatkuu, ellei sitten joka ikinen tyttö saa kasvatusta ja koulutusta nopeasti ellei ei ole kunnallista koulutuspuolen toimintaa ja muutosta. Afrikassa tulee tapahtumaan väestön kehityksen kannalta mahdoton tilanne, niin myöskin Euroopassa. Kestävän kehityksen tavoite neljä on melkoinen pähkinä purtavasti. Kuinka sitten saadaan universaali, kaikki mukanottava keskeisten koulutus ja lapsille Afrikassa, kun nykyinen tilanne on paljonko se onkaan, 25 prosenttia. Tavoitteen mukaan 13 vuodessa pitäisi päästä 25 prosentista 100 prosenttiin koulutuksen osalta. Onko tämä toteutettavissa? Onko tämä mahdollinen tavoite? Kyllä. Mikäli voi mennä kuuhun ja takaisin kahdeksassa vuodessa, niin kyllä joka ikinen lapsi voidaan saada kouluun. Edellyttääkö tämä suunnitelmaa? Kyllä. Onko suunnitelma olemassa? Ei. Onko Afrikan mailla itse varaa tähän? Ei. Olen itse tehnyt laskelmia. 20 otteeseen olen räknänyt näitä lukuja. Kun olen toiminut YK piirissä eri tehtävissä, olen tehnyt laskelmia. Norjan hallitus hienosti tuki Brownin komissiota, joka käsitteli koulutusasioita – ja sanotaan, että 40 miljardia puuttuu joka ikinen vuosi rahaa. Mutta kuka ottaa tällaisen puheen vakavasti? Kuka sanoo, että no meillä on rahoitusaukko, nyt laaditaan suunnitelma, jolla voidaan tilkkiä tämä aukko. Tasan tarkkaan ei kukaan, on vastaus. Eikö kysytä, kuka tämän tekee? Kuka tämä voisi tehdä? Kuka voisi yrittää ymmärtää, laatia suunnitelman, tehdä sitten etenemissuunnitelman ja ymmärtää, kuinka tärkeät voitte on ja sitten ei minkäänlaista suunnitelmaa kuitenkaan. Kun minä tämän tilanteen, niin minusta olisi paljon halvempaa päästä näihin tavoitteisiin kuin vain puhua niistä. Tämä toisi paljon halvemmaksi. Se, mikäli näihin tavoitteisiin ei päästä, kaiken tyyppisiä kauheita asioita tapahtuu tai on tapahtumassa jo, ja ne vain pahenevat. Mikäli olisi koulutusministeri, opetusministeri, Euro-Afrikka-opetusministeri, joka sanoisi, että meillä on rahoitusaukko, kuinka se täytetään, kuinka parannetaan tilannetta, niin sitten on tässä suunnitelma. Mutta lähinnä tässä tulee mieleen komissio yhdessä Afrikan Biden komission kanssa. Näiden yhdessä pitäisi sanoa, että nyt me tiedämme, että tavoitteeseen neljä täytyy päästä ja meillä on erittäin raskas tehtävä ja asiat täytyy hoitaa nopeasti. Eurooppa antaa niin paljon apua, mutta sitä ei suunta juuri tämän ongelman riittävästi. Joten minun kehotukseni tai neuvoni teille, tämä on todellakin vain neuvo, enempää en voi teille antaa, on se, että ottakaa tämä tavoite vakavasti. Kysykää komissaarilta, kuinka näihin tavoitteisiin päästään, varsinkin lähialueilla – mikä meidän roolimme pitäisi olla? Mitä aukkoja on? Kuinka nämä aukot voidaan sulkea, tilkitä? Ja lopuksi vielä yksi huomio, joka nähdäkseni on äärimmäisen relevantti tässä yhteydessä. Olen käyttänyt analogiaa aiemminkin kokouksissa. Pyydän anteeksi muilta, jotka tietävät tämän asian. Kun Kennedy vuonna 1961 aloitti kuu kuuhun pyrkivän ohjelman, Hän sanoi, hän sanoi, että no siinä on mikä mielisi avaruusohjelma. Hän ei sanonut, Hit, hitto, kuu, silloin olisi kiva käydä. Hän ei sanonut edes, mennäpä kuuhun ja tulla se turvallisesti takaisin. Hän sanoi sananmukaisesti, Ennen kuin tämä vuosikymmen on päättynyt, lähetetään mies kuuhun ja palataan hän takaisin turisesti maan. Hän antoi tavoitteen ja myöskin aikataulun. Ja sitten Yhdysvallat käytti hyvin paljon rahaa. 500 000 ihmistä pistettiin Nasan palkkolistoille, mukana, ja mukana 20 000 yritystä. Ja kahdeksan vuotta myöhemmin Neil Armstrong käveli kuussa. Tämä, tämän takana oli ohjelma, suunnitelma, aikataulu ja eri askeleita, joiden kautta tämä toteutettiin. NASA oli kaikkein nörttimäisin laitos, joka oli olemassa. Insinöörit kysyivät, että kun meillä on aikataulu, niin kuinka päästään tavoitteeseen aikataulussa? Me tarvitsemme samaa myöskin kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Meillä on aikataulu keskeisen koulutusta varten ja yleistä terveydenhoitoa varten. Meillä olisikin aikataulu, jonka luonto meillä on antanut, ei se, jonka itse annamme itsellemme, kun me pyrimme vähentämään hiilidioksidipäästöjä liikennealalla. Nämä ovat, että äh, jotakin fyysisiä esteitä on vielä. Minun toiveni on, ja minun vetomukseni teille on. Olen, minä teen sen joka ikinen päivä, kymmenen kertaa päivässä, joka ikinen päivä, joka ikinen vuosi. Ottakaa nämä, nämä tavoitteet vakavasti, jotta laaditaan aikataulu, me tiedämme, kun meillä on aikataulu, tiedämme kuinka paljon tarvitaan budjettivaroja ja sitten teemme niin kuin lupamme tehdä. Ja maailmasta tulee niin paljon parempi paikka, turvallisempi, kestävämpi ja paljon rauhanomaisempi ja paljon tuottavampi, mikäli otamme nämä tavoitteet vakavasti. Kiitos. Um. Thank, thank, thank you, Professor Sachs. This... Suuret kiitokset, professori Sachs. BBC raportoi Unescosta ja puhui Afrikan koulutussijoituksista, jotka ovat laskusuunnassa verrattuna viime vuoteen. Tämä on todella prioriteetti, olet oikeassa, kun siihen viittasitte sitten Euroopan yhtenäisyysjohtajuus. Tästäkin puhuitte Äh, olen, edustan maata, joka teki mielestäni virheen, kun se päättää lähteä Euroopan unionista, mutta nyt mielelläni annankin, annankin puheen johtajan Nuijan Pavel Pokille, joka edustaa maata, joka on liittynyt Euroopan unioniin. Kiitoksia Linda, on hienoa olla täällä kokouksessa, hienoa olla täällä puhumassa. Hienoa, että sanoit, että olemme uusia Se tarkoittaa sitä, että me voidaan oikeus tehdä myös virheitä. Tervetuloa tähän yhteiseen kokoukseemme. Minun puolestani Envi-valiokunnan varapuheenjohtajana. Meillähän on tämä sama tavoite, jossa käsittelemme ympäristöä, ilmastoa, terveyttä. Ja tässä suhteessa Nämä asiat ovat meille jokapäiväistä leipää. Olen myös vakuuttunut siitä, että emme ole vielä päässeet ollenkaan perille valitettavasti. Kaikilla Twitterin toilijoilla ei edes ole meidän arvomme, joten tarvitsemme omia lähettiläitämme enemmän kuin koskaan auttamassa meitä vastaamaan niihin haasteisiin, joita meillä tänä päivänä on. Ja kaksi näistä haasteista ei tullut esillä. Yksi on se, että pitäydytään suhteellisuudessa. Kun pohditaan näitä haasteita, meidän täytyy toimia oikeasuhtaisesti, vielä sitä emme ole. Ja meidän täytyy olla myös johdonmukaisia, sillä vielä emme ole siihen kyenneet. Ja meidän täytyy jatkaa tällä matkalla vielä pitkään. Eli kaikki ohjelmamme ovat romahtaneet liikenneongelmien vuoksi enpä muista, kuka tätä Brysseliä taisi nimittää nyt tällaiseksi helvetin koloksi. Kukakohan se mahtoi olla? Junus professorimme on täällä paikalla. Hän on Gömin pankin perustaja, mikroluottojen asiantuntija Bangladeshista. Professori Yunus on nimetty yksi kaikkein hienoimmista yrittäjistä meidän aikakautenamme. Hänen pankkinsa on saanut myös yhdessä Nobelin palkinnon. Olkaapa hyvä, teillä on puheenvuoro. I'll just uh, quickly go over the work that... Kiitoksia, oikein hyvää iltapäivää. SDG and all issues that... Niin näistä kestävän kehityksen tavoitteista haluaisin teille kertoa. Grameen pankki, köyhien pankki, pankki aloitti noin 42 vuotta sitten toimintansa. Se on siis pankki, joka lainaa köyhille. Tänä päivänä pankilla on noin 9 miljoonaa lainaa lainaajaa. Bangladesissa melkein kaikki ovat, estävät naisia ja 2,5 miljardia dollaria on lainattu. Se on oma rahaa, se, ne eivät ole lainaa mistään muualta, vaan tämä on pankki, joka tuottaa varoja omaan tuotantonsa ja, ja, ja ne voitot sitten palaavat takaisin, takaisin la, lainaajille, koska he omistavat myös tätä pankkia. Tämä on siis se tilanne. Tämä ajatus on nyt levinnyt. Puhutaan mikroluototuksesta, mikrorahoituksesta. Ilmi on levinnyt kaikille maailmaan noin yhdeksän vuotta sitten, 2008 New Yorkin kaupungissa Yhdysvalloissa aloitettiin samanlainen ohjelma Yhdysvalloissa. Tämä eh, todella ensimmäinen toimisto perustettiin New Yorkiin ja sitten se laajeni. Nyt meillä on 20 toimistoa kaikkialla Yhdysvalloissa, kahdeksan New Yorkissa ja muita omassa Nebraskassa, Etelä-Pohjois-Karolinassa, Los Angelesissa, San Franciscossa ja muualla. 186 000 lainaajaa, naisia, takaisinmaksu yhdeksän vuoden aikana on ollut yli 99 prosenttia. Ei mitään paperita pyydetä. Suurin osa asiakkaista on paperittomia henkilöitä, henkilöitä jotka olisivat nyt uhreja ja heitä oltaisiin ajamassa pois he ovat voineet todella hienosti hyötyä tästä toiminnasta ja toiminta kehittyy, mutta halusin todeta, että kaikki nämä mikroluotot, mistä olette kuulleet maailmanlaajuisesti, ovat kansalaisjärjestöjen hoitamia, paitsi Bangladesissa, jossa asia hoitaa pankki. Olenkin kehottanut, että lainsäätäjät antaisivat uutta lainsäädäntöä niin, että voitaisiin luoda köyhiälle pankkeja. Tällaista ei ole, vaan nykyinen pankkilainsäädäntö mahdollistaa vain pankkien perustamisen rikkaille. Jos halutaan saavuttaa myös köyhät, tarvitaan erillinen pankkijärjestelmä, erillinen pankkiinstituutio. On, tarvitaan siis uudistuksia pankkiinstituutioon ja kehotankin teitä tutustumaan tähän asian Yhdysvalloissa toimimme kansalaisjärjestönä. Meillä ei ole pankkitoimintalupaa. Jos Grameen Amerikkaan saisi pankkiluvan, niin se voisi auttaa miljoonia, koska se on kaikilla kestävien kehityksen aloilla. Se kattaa kulunsa ja toimii. On vain mahdollistettava, että he voivat ottaa näitä talletuksia ja lainata. Näin voidaan Muuten on hyvin vaikea saada mistään näitä miljardeja dollareita. Sitten Grameen pankin toinen sukupolvi koskee koulutusta. Äh, haluamme tarjota hy- hyvää koulutusta, mutta työpaikoista on pulaa. Sanotaan, että älkää huolehtiko työpaikoista. Se on van- vanhanaikainen ajatus ei kenenkään tarvitse etsiä työpaikkoja, ei tarvitse, ihmiset eivät ole syntyneet tekemään työtä kenellekään, vaan olkaa yrittäjiä, ihmiset ovat yrittäjiksi syntyneet, katsokaapa äitejänne. He ottivat pienen lainan ja, ja naiset, jotka eivät koskaan lähteneet omasta kylästään mihinkään, heistä tuli yrittäjiä ja maksanne, maksavat kaikki äh, lainansa takaisin viimeistä penniä myöten. Jos hänestä on voinut tullut yrittäjä, niin mikä sinussa on vikana, jos ei koulutuksen jälkeen sinusta olisi yrittäjiksi? Katsopa, mitä äitisi tekee, ota oppia häneltä. Hän teki sen tietämättä mistään mitään. Kyllä sinun pitäisi nyt hyödyntää koulutusta, jonka olet saanut ja, ja kääriä hihasi. Tämä on asia, josta jatkuvasti puhun. Työttömyys on aivan keinotekoinen ongelma. Tämä on väärää ajattelua. Työllisyys ei ole mikään todellinen ongelma, vaan yrittäjyys. Me olemme siis pyytäneet eh, nuorilta bisnesideoita, niin kuin heidän äitensäkin tekevät, ja sijoittajista tulee sitten kumppaneita, haetaan riskipääomaa, ja, ja jos, ja, ja, me olemme sosiaalinen yritys, eli emme halua voittoa jakaa, vaan haluamme vain omat rahamme takaisin. Jos haluat lisää lainaa, niin palaa takaisin. Tämän tyyppinen ajatus voisi toimia kaikkialla maailmassa. Pitää vain antaa mahdollisuus. Koulutusjärjestelmässä olisi myös kerrottavaa nuorille, että teillä on kaksi mahdollisuutta. Joko voit luoda työpaikkoja tai etsiä työpaikkoja. Työn hakeminen on aivan toinen asia. Työn tarjoaminen on se, mihin olette syntynyt. Sinulla on luovaa voimaa. ja Me olemme aina koko historian kautta olleet työnantajia, ongelmanratkaisijoita, viljelijöitä, keräilijöitä, vi- metsästäjiä. Tämä on meidän veressämme, tähän me pystymme. Tämä on tällainen uusi idea, jota pyrimme saamaan nuorille läpi ja hakemaan bisnesideoita ja tutkimaan niitä. Sitten kaikesta tästä puheesta riippumatta meillä on valtavia ongelmia varallisuuden kasautumisen osalta. Kaikki varat kerääntyvät harvoihin käsiin, ikään kuin olisi valtava pallo, jossa kaikki varallisuus on. Ja se, se kasvaa koko ajan 99 prosenttia maailman varallisuudesta kuuluu yhdelle prosentille maailman väestöstä. Ja tilanne vain heikkenee, pallo vain kasvaa ja, ja siitä hyötyvä väestö vain pienenee. Ensi vuonna yli 99 prosenttia varallisuudesta kuuluu alle prosentille väestöstä. Tämä on vaarallinen tilanne. Olemme luoneet sen tähän järjestelmään. Se ei ole ihmisten vika, vaan se on rakenteellisesti tehty. Meidän on tämä rakenne korjattava. Muussa tapauksessa kyseessä on aikapommi, poliittisesti räjähdysherkkä, myös sosiaalisesti räjähdysherkkä, koska kaikki varat menevät harvoille ku- kuulitte kyllä Amerikan vaalien aikana, että, että kymmenes osa yhden prosentin väestöstä Yhdysvalloissa omistaa melkein kaikin yksi perhe, Walmart-perhe, omaa enemmän varallisuutta kuin köyhin 40 prosenttia Yhdysvalloissa. Ja tilanne vain heikkenee joka vuosi, eikä tämä rajoitu Yhdysvaltoihin. Kaikissa maissa tilanne on samankaltainen. Varallisuus kasaantuu sama, ihan samaan, mitä tehdään. Näin tulee jatkumaan ja tästä tulee poliittisesti äärettömän räjähdysherkkä tilanne. Siksi on ryhdyttävä toimiin. Sitten lopuksi vielä meillä on tällainen kolmen nollan järjestelmä nolla, köyhyys, nollan prosentin köyhyys, Tällainen on maailma, jonka voidaan luoda. Toinen nolla koskee työttömyyttä. Työttömyys on keinotekoinen käsite, joten siitä voidaan päästä eroon. Me voimme luoda maailman, joka perustuu yrittäjyydelle. Kukaan nuori energinen ihminen ei pitäisi olla toimittamana aktiivisten. Niin kun, kun olimme vielä luolissa, asuimme luolissa, niin niin toimeton nuori olisi ollut pian kuollut, vaan ei sinne jäänyt toimettamana, vaan lähdettiin metsästämään. Jos nyt sitten pantaisiin rahaa pöydälle, niin kaikista tulisi yrittäjiä. Tästä on ongelma. Eli on löydettävä, on päästävä maailman ilman työttömyyttä. Ja kolmas nolla koskee sitten hiilipäästöjä. Tässä nämä kolme nollaa. Kiitoksia. Thank you so much, professor, for, for this. Um... Kiitoksia, professori, tästä. Ja tietysti meillä on äh, valtameret, kuu ja Unilever ympärillämme, jotka ovat kaikki isoja asioita. Seuraava puhuja on äh, Vera Polman, joka on maailman kestävän kehityksen neuvoston puheenjohtaja. Eikä siinä vielä kaikki. Hän on myös YK on globaalisopimuksen lautakunnan jäsen ja on myöskin kansalaisjärjestön jäsen, joka vie eteenpäin 2030 agendaa. Nyt hän on paikan päällä ja annan hänelle puheenvuoron. Kiitoksia. No kyllä paljon hienoa kuunnella Jeffrey Ihaillen kuuntelin sitä, mitä hän totesi on todella arvokasta saada olla täällä teidän rinnallanne kertomassa näistä asioista. Pääsihteeri pyysi minua olemaan yksi korkean tason paneelin jäsen, niin viemään eteenpäin näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Tuolloin vastaakoisesti myönnyin, koska olin sitä mieltä, että globaalin hallinnon puutteen vuoksi ja niiden vaikeuksien vuoksi, joita meillä on tämä maailman johtamisessa, ja erittäin päivän polttavat kansainväliset kysymykset johtivat siihen, että se oli ehkä mahdollisesti ainoa tapa asettaa kuin puitteisto. Ensimmäinen kokous pidettiin New Yorkissa ja olin ainoa yksityisen sektorin edustaja siellä. Silloin jo hako kaduttaa paneelin jäsenenä oleminen, koska hyvin nopeasti, kun monet näistä asioista, jotka tultiin, tultiin keskusteluun, huomasin, että kaikki kääntyivät minun puoleni ja yksityisen sektorin puoleen mm, syyttäen sitä kaikista niistä ongelmista, joita meillä oli. Eli minusta tämä Jeffrin Apollo-kutsu Houston, meillä on ongelma, on tässä suhteessa relevanttia. Meillä on nyt useita, jotka asuvat köyhyydessä, yksi 25 tuolloin, ja, mutta olemme saaneet huomata, että taustalla olevat kysymykset ovat varmasti paljon suurempia kuin ne, jotka olivat näissä vuosituhannen tavoitteissa silloin, kun niitä luonnosteltiin. Ei ollut yllättävää myöskään se, että elinkeinoelämä oli yhä kiinnostuneempi tästä asiasta, sillä monet yksityisen sektorin edustajat onneksi ymmärtävät, että jos yhteiskunta ei toimi kunnolla, niin silloin eivät bisneksetkään suju. Ja monet toimijat ovat olleet pitkään mukana ja haluavat jatkaa tällä linjalla. Ainoa tapa saada tällainen kestävän kehityksen yritystoiminta aikaiseksi on se, että on kestävän kehityksen yritys, liiketoimintamalli olemassa. Eli kovin ilahduttavaa on se, että nämä alkuperäiset vuosituhannenvaihteen tavoitteet numero kahdeksan, globaali kumppanuus ja uusi 17 tavoitetta, niissä integroitiin yritys- ja elinkeinoelämä hyvin monin niistä mukaan lukien kumppanuus. Mutta jos katsotaan niitä 169 tavoitetta, joita on asetettu 154 laskujen mukaan, no, ovat sellaisia, joissa ei päästä tavoitteisiin ilman, että elinkeinoelämä on mukana. Sukupuolten välinen tasa-arvo on tällainen kysymys. Tai 16 hallinto ja oikeusvaltioperiaate. Nämä kaikki asiat ovat kestävän kehityksen tavoitteita. Ja syy siihen, miksi meidän täytyy hoitaa tämä asia, on se, että jotta niitä voidaan panna näitä tavoitteita, niin ne kaikki maksavat noin kolmesta neljään biljoonaa. Ja näin, jos ei toimita näiden kestävän kehityksen tavoitteiden parissa, niin kustannukset kasvavat tästä edelleenkin. Muussa tapauksessa saatetaan syyttää joitakin yrityksiä siitä, että niillä tällaista moraalista kompassia ei ole, mutta viimeksi kun näitä asioita on työstetty, on nähty, että ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia. Tällä hetkellä, jos katsotaan sitä rahamäärää, joka käytetään tässä maailmassa konfliktiehkäisyyn ja sotiin, niin puhutaan 9 prosentista BKTstä. Jos katsotaan niitä kustannuksia, joita meillä tässä maailmassa on, puolella se on noin 3 prosenttia. Jos katsotaan näitä vaihtoehtokustannuksia tai menetettyjä kustannuksia, että meillä tasa-arvoa ei ole, naisten työhön pääsyä ja niin poispäin. Silloin voidaan puhua jopa 15 prosentista BKT. Hyvin monissa Afrikan maissa pelkästään se, että ei saa riittävästi ravintoa ensimmäisen tuhannen elinpäivänsä aikana on erittäin suuri kustannuserä. Tilanne on siis outo. Voitaisiin päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa lopullisesti päästäisiin eroon köyhyydestä, tehdä se kestävällä tavalla ja huomattavasti halvemmalla kuin mitä tällä hetkellä maksetaan näiden huonojen asian seurauksista. Eli emme kyllä ole ansainneet tätä kaikkein älykkäimmän eläinlajin titteliä ennen kuin tällainen ongelma on ratkaistu. Pariisia ilmastonmuutoskysymykset silloin, kun sieltä puhuttiin näistä asioista, nähtiin, että onneksi Pariisissa vedottiin voimakkaasti, tai kansallisyhteiskunta vetosi kovasti näihin kysymyksiin, kuten myöskin yksityinen sektori. Ja näin asetettu liikekannalle. Yhä useampi yritys on nyt asettanut hinnat eh, hiilelle tai hiilenkäytön poistamiselle – arvoketjussaan, koska nähdään, miten paljon maksaa se, ettei näin tehdä. Ja Yhdysvaltain valitettava päätös, Yhdysvaltain hallinnon päätös Pariisin sopimuksesta eroamiseksi, nähtiin, että hyvin monet ihmiset, mukaan lukien ö, elinkeinoelämän vastuulliset edustajat, jotka sanoivat, että me aiomme itse asiassa nopeuttaa tätä kehitystä, vaikka hallitus ei tähän pyrkkää, niin me ymmärrämme, että tätä tarvitaan, jotta voidaan saada näitä pitkän aikavälin liiketoimintamalleja. Ymmärrämme, että 17 tavoitteen ja niiden, niihin liittyvien monimutkaisuuksien ympäri, ymmärtäminen on ollut elinkeinoelämälle hyvin vaikeaa. Ja kun tässä puhutaan yhdestä keskittyneestä tavoitteesta, niin se on helpompaa kuin puhua 17 eri tavoitteesta elinkeinoelämässä toimiville, joiden täytyy myös pysyä hengissä ja hoitaa oma liiketoimintansa. Eli kaikki nämä haasteet ovat sellaisia, että päätimme, että miksi tämä liike-elämän ja kestävän kehityksen komissio. Siihen pysimme puheenjohtajaksi henkilöä ja päätimme, että kaikkien suuryritysten osallistujat tärkeistä yrityksistä ja yritysliitoista ja neuvostoista ovat mukana. Tuo komissio toimi noin puolitoista vuotta ja tuotti erittäin hyvän raportin, jonka nimi on Parempi elinkeinoelämä, parempi maailma, jossa pyritään yrityksille selvittämään sitä, millä tavalla kestävän kehityksen tavoitteet voidaan integroida niiden toimintaan. Olemme tarkastelleet vain neljää osa-aluetta, kaupunkeja, energiaa, materiaaleja, elintarvikkeita, maataloutta ja terveydentilaa. Näillä neljällä alueella tarkastelimme noin 60 keskiötä, jossa yritykset voivat olla mukana osallistumassa ja olla edesauttamassa kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanoa. Neljällä alueella ja 60 keskiössä otimme esille kaikki mahdollisuudet vuoteen 2030 asti, jossa 12 biljoonaa dollaria on kyseessä tai aikana, jolloin meidän täytyy saada taloutemme kasvamaan vastuullisella tavalla, jolloin meidän täytyy luoda yhä enemmän työpaikkoja ja saada ihmiset mukaan yhteiskuntaan. Meillä itse asiassa on suunnitelma tätä varten. No sitten se, mitä tarvitaan, on, että myös liike on mukana tässä. Minun henkilökohtainen unelmani olisi se, että sen sijaan, että yritykset raportoisivat ja kiinnostavista asioista, eikä pelkästään taseen lopputuloksesta, katsottaisiin pikemmin sitä, millä tavalla yritykset voisivat raportoida sitä, millä tavalla ne ovat mukana kehittämässä kestävän kehityksen tavoitteita. Ja uskon, että jos yritykset eivät kykene selvittämään, millä tavalla näitä kuiluja kurovat umpeen, niin silloin voi esittää itselleen kysymyksen siitä, että mitä nämä yritykset ylipäätään tällä tekevät. Tämä on yksi niistä syistä, miksi julkistarjouskilpailujen pituus on nyt 17 vuoden mittaisia kuitenkin, kun olet aivan toisen mittaisia kuin minä synnyin. Nyt on kysymys pitkän aikavälin tavoitteista, pitkän aikavälin suunnitelmista, joiden avulla täytäntöön pannaan näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Meidän pääperiaatteemme oli ottaa mukaan 1500 toimitusjohtajaa suurista yrityksistä, jotka olisivat tietoisia näistä kestävän kehityksen tavoitteista, eivätkä pelkästään tietoisia, vaan halukkaita integroimaan niitä liiketoimintamalleihinsa ottamaan ne mukaan koko arvoketjuunsa ja sen jälkeen olla mukana työstämässä eh, perustavanlaatuisempia muutoksia. Meillä on suuri aloite, maailmanlainen aloite, joka koskee ruokahävikkiä ja sitä, millä tavalla se vaikuttaa kestävään maatalouteen, ylipainoon, hiilijalanjälkeen ja niin poispäin. Olemme luoneet aloitteita suojataan metsiä. Ja pääaloite, jonka nimi on äh, elintarvike- ja maankäyttöjärjestelmät. Tämän kaltaiset aloitteet, tämän kaltaisten yleisteollisten aloitteiden käyttöönotossa pyritään viemään äh, näitä ideoita eteenpäin niin, että saadaan luoduksi parempi äh, liiketoimintaympäristö aikaiseksi. Ennen keskustelin muiden komissaarien kanssa tästä asiasta. Sen lisäksi, että satun olemaan eurooppalainen, niin riippumatta niistä haasteista, joita meillä on, minä olen aina ollut sitä mieltä, että ei meillä ole oikeuksia kritisoida poliittista prosessiamme, jos se ei toimi, jolle me osallistu siihen. Ja siksi käyn Brysselissä, siksi olen käynyt valkoisessa talossa, olen ollut mukana viemässä näitä asioita. Eivät nämä mitään mukavia kokouksia ole, mutta ei kritiikkioikeutta ole, jollei itse pyri tekemään kaikkea mahdollista, että voitaisiin päästä oikeisiin ratkaisuihin. Eli täällä Brysselissä, sikäli kun näin, kun olen nämä nöyrät 60 vuotta täällä maapallon kuorella tallailut, niin saadaan nähdä se, että meillä on vahvempi mm, yhteistyö Kiinan ja Euroopan välillä. Viime viikolla se saatiin nähdä, meillä oli hieno delegaatio täällä paikalla. Lisäksi tarjoamme enemmän hengitysrakoa muille kuin aiemmin. Nyt olemme tilanteessa, jossa Eurooppa yhdessä toimii muiden kanssa, sillä valitettavasti yksi suurista jäsenistä on päättänyt lähteä, eikä siinä kyllä voittajia löydy saadaan nähdä kuitenkin, että nyt ollaan pääsemässä sellaiseen vauhtiin, että ihmiset sanovat, että tarvitaan muutosta. Ranskan vaalit, Alankomaiden vaalit minun omassa maassani ja ihmiset nyt vähän enemmän vastaavat näihin haasteisiin ja se osoittaa, että me saamme aikaiseksi lopputuloksen, joka on parempi kuin mitä me saimme perinnöksi. Ja nyt meillä on mahdollisuus käyttää näitä kestävän kehityksen tavoitteita puitteiston ja olen Jeffrin kanssa samaa mieltä, että se asiakirja, joka on julkaistu nyt Euroopan unionista, joka koskee näitä tavoitteita, on kyllä todella suuri pettymys sillä siinä periaatteessa on sanottu vain, että tässä nämä ovat nämä ohjelmat, ja vähän niitä on yhdistetty niin joihinkin tavoitteisiin ja pyrimme työstämään niitä vähän. Jos katsotaan kuitenkin niitä tavoitteita, joita eurooppalaisessa suunnitelmassa on, niin silloin kyllä hävettää kutsua itseään eurooppalaiseksi. Meillä on nyt tässä mahdollisuus seuraavien vuosien aikana todella asettaa oikeat kriteerit. Ja mielenkiintoista on se, että kustannukset näihin ohjelmiin investoinnista ovat huomattavasti pienemmät kuin tuotot. Ohjelma, joka nyt aloittaa, joka koskee kiertotaloutta, jonka hyvin tunnette, kiertotalous, jota monet kannattavat täällä. Sillä pelkästään yksin on jo potentiaalia lisätä tehokkuusta, tehokkuutta biljoonalla dollarilla. Sen lisäksi, että valtameriä puhdistetaan ja poistetaan muita rajoitteita, joita planeetallamme on. Yksi dollari elintarvikkeisiin investointuna, tarvintoon investointuna tuottaa 17 dollarin tuoton. Eli dollari, joka investoidaan ilmastonmuutokseen, tuo yhteiskunnan 5 dollarin tulot. Meidän täytyy siksi olla mukana tässä. Meidän täytyy omalla energiallamme tuottaa erittäin kunnianhimoinen kestävän kehityksen tavoitteiden kartasto. Olemme näin tehneet ennenkin. Kyseessä on ehkä se alue, joka on kaikkein lähimpänä sitä, että täytäntöön pannaan näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Siitä huolimatta meillä on vielä omat puutteemme. Eli meidän tulisi asettaa tavoitteita. Näin Euroopasta tulisi vielä parempi paikka elää. Ja se mahdollistaisi sen, että voimme luoda myös ympäristön muulle maailmalle, vaikka joitakin ongelmiakin saattaa syntyä. Suhtaudun siis optimistisesti tavoitteisiimme. Meillä on muutama asia, jota täytyy työstää. Uskon voimakkaasti, ettei tässä maailmassa ole yhtään toimitusjohtaja, joka haluaa, että yhä useampi menee nukkumaan nälkäisenä tai on työtön. En ole tällaisia ihmisiä koskaan tavannut. Sen sijaan meidän tulisi pyrkiä siihen, että miten nämä rajat muutetaan niin, että tämä johtaa oikeaan tavoitteeseen. Ne rajat, joita meillä on edessämme, koskee sitä, että meidän täytyy päästä lyhytnäköisestä käyttäytymisestä eroon. Se ei ole hyväksi taloudelle yleisesti ottaen, millä tavalla toimitaan pitkällä aikavälillä. Toinen on meidän rahoitusjärjestelmämme, talousjärjestelmämme, joka on erittäin kapeasti määritelty kapitalismiksi, joka pyrkii optimoimaan rahoituspääoman tuotot jotkut onnistuvat tässä paremmin kuin toiset, mutta jos optimoidaan vain rahoituspääoman tekemät tuotot, tämä onkin lopputulos, mutta pohtikaapa sellaista talousjärjestelmää, jossa optimoidaan myös ympäristö ja yhteiskunnallinen pääoma. Jos tämäkin saadaan toteutettua, niin silloin kapitalismi toimii erittäin hyvin. Tästä syystä esimerkiksi tavoite sille, että laitetaan hiilelle hinta. Se on tärkeää ja kun se tehdään, niin silloin nähdään myös tuloksia. Ja kolmas asia, joka täytyy muuttaa, on tämä harvat vastaan monet. Ei voi olla sellaista järjestelmää, joka rankaisee pää, ö, palkitsee pääomaa ja rankaisee, rankaisee työvoimaa. Monet ovat sitä mieltä, että 1,9 miljardia työpaikkaa tuhoutuu ö, esineiden internetin tai ö, tekoälyn pohjalta. Me tarvitsemme sellaisen sopimuksen, jossa myös yksityissektori on mukana. Minä uskon, että meillä Euroopassa on riittävästi kriittistä massaa, jotta voidaan saada vastuulliset yritykset toimimaan oikein. Tarvitaan sellainen kriittinen massa, jonka avulla saadaan tämä käännöskohta saavutettua. Ja kaikki täytyy toimia käsi kädessä tämän hienon instituution kanssa, joka tänne on luotu. Ja saadaan tämä poliittinen puitteisto luotua. Ah. Um, uh, thank you, Paul, and, and, we are completely out. Kiitos, Paul. Meillä on nyt todella aika loppu, mutta, mutta kun siellä pysitte puheenvuoron, minulla on nyt vielä mahdollisuus antaa puheenvuoro minuutiksi, jos, jos onnistuu minuutissa. Need 30 second and I will ask for... Tarvitsen puoli minuuttia ja pyydän myöskin puoli minuutin vastausta Kiitoksia, tulitte puhumaan kestävän kehityksen tavoitteista parlamenttiin. Maailmasta, mutta myöskin Euroopasta löytyy joitakin maita, jotka ovat toimintarilmaisesti kestävän kehityksen su- tavoitteen suhteen. Mainitsikaa yksi maa Euroopasta, yksi muualta. Kolumbia. Perfect answer. So. <laughs> Mikä on tärkeää? Tämä koskee myöskin yrityksiä. Usein toimitaan omassa siilossa, jossa tuntelonsa mukavasti. Hallitukset tekevät samalla tavalla. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät useiden ministeriöiden toimialaan. Mikäli yhdistää ministeriöt toisiinsa, tai yhteistyön niin kesken, tämä on kaikkein paras tapa – kenties siis paras tapa on toimia ministeri, ministeriön rajat ylittävällä tavalla, kun puhutaan kestävän kehityksen tavoitteista. Esimerkiksi kun on kyse tehtaasta, niin, ja sitten tarvitaan tomaattia, niin miksei sitten yhdistetä tehtaaseen tätä maatilaa ja supermarkettia, jotka tarvitsee tomaattia, niin saadaan tämmöinen kriittinen massa aikaan. Täten saadaan suuria muutoksia aikaan. Miksei tehdä näin? Sellaisella alueella, joilla muuten syntyisi metsäkatoa Siinä oltaisiin, otettaisiin käyttöjärjestelmä, että käytetään hyväksi, mutta samalla suhetaan. Miksi ei varmisteta 50 prosenttia naisia niin, että prosessissa on myöskin sukupuolten tasa-arvo tasapaino toteutuu? Ja täytyy varmistaa, että ei käytetä lapsityövoimaa tai orjatyövoimaa, vaan kohdellaan reilulla tavalla työntekijöitä, mikä ei tällä, tällä, tavalla kokonaisvaltaisesti ja toimitaan kumppanussuhteessa muiden kanssa integroidulla tavalla. Tämä on siis hieno tapa toimia. Nämä ovat oikean tyyppisiä yrityksiä. Ja juuri avoimuuden aikakaudella kenelläkään ei mitään paikkaa missä piileskellä. Luin tämänpäiväistä Financial Times-lehteä. Sieltä nopeasti havaitsee, kuinka moni yritys on jäänyt kiinni verekseltään. Tämä avoimuuden aikakausi johtaa tämän tyyppisen käyttäytymismalliin nopeammin kuin kuvittelemmekaan Nyt on syntymässä toiminta ympäristö hänen kaltaisen ihmisiä varten sitä nopeasti tuosta aikaan. Free, you have seconds. Kiitoksia. Jeffrey, ihan sekunteja. Uh, two, two quick comments. First, uh... Pari ihan nopeaa kommenttia. Jos katsotaan näin tätä SDG-indeksiä, jonka tiimini tuottaa YK varten, niin siitä näkyy, että Euroopan maat ovat siellä aivan luettelon kärjessä – niin se on vahva näyttö siitä, että nämä ovat tavoitteita, jotka sopivat eurooppalaiseen maisemaan. Tänä talous, ympäristö ja sosiaalinen osallisuus ovat tasapainossa kaikkein parhailla sijoilla ovat Pohjoismaat, Norja, Ruotsi, Tanska ovat aivan luettelon kärjessä melkein kaikissa kategorioissa. Saksa pärjää hyvin myös Ja oikeastaan koko Eurooppa voisi saavuttaa kaikki nämä kestävän kehityksen tavoitteet, mutta kun ajatellaan kansallisia toimintasuunnitelmia, niin voisin mainita Norjan tai Ruotsin, jossa on vahvat hallinnointirakenteet ja siellä on todettu, että nämä ovat meidän kansalliset tavoitteet. Saksassa on tehty tärkeää työtä niin, että kestävän kehityksen tavoitteet on otettu kestävän eh, kehityksen poliittiseen puitteisiin Saksassa. Muut maat eivät ole niinkään pitkällä. Ja kun sitten katsotaan eh, kehitystä ulkomailla, niin tämä on kyllä vaikea tilanne. Tarvitaan kunnollista ohjelmointia. Tässä on vähän kotiläksyä komissiolle myös ja parlamentille. Jeffrey, and we just crashed the wall, so thank to SDG advocates. Kiitoksia, haluaisin kiittää kestävän kehityksen lähettiläitä läsnäolosta tänään. Kiitoksia näistä esityksistä ja vielä viimeiset sanat Norjan pääministeri Solbergille. Thank you for coming to listen. Sain kiittää siitä, että tulitte kuuntelemaan, mitä meillä sydämellämme. Uskon, että vanhana parlamentaarikkona voin sanoa, että parlamentaarikot ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun ne vetävät hallituksen tilille teoistaan. Euroopan parlamentti tietystikin hieman erilaisessa asemassa kuin kansalliset parlamentit, mutta ne on kuitenkin sama tehtävä suhteessa komission ja unionin ja myöskin kansallisiin jäsenvaltioihin nähden, joista te tulette uskon, että te voitte viedä kestävän kehityksen asioita eteenpäin työssäni. Kiitoksia.